Meine Damen und Herren. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Saanen avata kokouksen. Ehkä onnistun myös saamaan valvontaani esittelijät. Tosin olen yrittänyt sitä jo 25 vuotta ilman menestystä. What did you say? <laughs> exactly that. <laughs> I never ever, I never ever pay attention to it. <laughs> Ich äh, freue mich, äh, dass wir zu... Olen iloinen siitä, että olemme saaneet tähän kuulemiseen mielenkiintoisen asiantuntijaryhmän. Ja tältä pohjalta uskoakseni voimme käydä tärkeän keskustelun mielenkiintoista on se, että tänä aamuna Saksan hallitus päätti, että 400 sotilasta, jossa on mukana kaksi Patriot-yksikköä, ja lähettää ne Turkkiin NATO-sopimuksen mukaisesti. Tarkoitus on suojella Turkkia Syyrialta. Minusta tämä on täysin itseään selvää, että Naton puitteissa toimitaan tällä tavoin toiselta keskustelu on jo sinänsä mielenkiintoinen, jota asiasta käydään. Nimittäin yleisessä keskustelussa on todettu, että mihin me tässä olemme oikein ryhtymässä, tiedämmekö me todella, mitä ovat Turkin ulkopoliittiset tavoitteet. Minusta tämä keskustelu ei koskaan ole ollut näin intensiivistä Turkin ulkopoliittisesta suunnasta kuin tällä hetkellä. Aluksi meidän on todettava, että muodollisesti Turkki on Naton jäsenvaltio. Turkki on jäsenehdokas Euroopan unioniin. Nämä ovat puiteedellytykset tälle keskustelulle. Kolmanneksi uskoakseni on niin, että tämä on henkilökohtainen näkemykseni, että Turkki strategista syistä tänään on meille tärkeämpi kuin kylmän sodan aikana. Siitä syystä me, Euroopan unioni, olemme syystä kiinnostuneita siitä, että vakaa, ennustettava kehitys on nähtävissä Turkin ulkopolitiikassa. Sillä jos katsoo karttaa, on täysin selvää, että Turkki, joka on oikeusvaltio ja demokratia, ja joka kokee olevansa sitoutunut yhteisiin intresseihin Euroopan unionin kanssa, Naton kanssa – on valtio, joka harjoittaa oikein perusteltua politiikkaa. Suhteiden muuttuminen Israeliin viimeisten kahden vuoden aikana erinäistä syistä ja epäselvyys siitä, mitä oli tarkoitettu välitysyritykselle suhteessa Iraniin ja hiukan epäselvät motiivit, jotka olivat tämän politiikan takana. Politiikka, jota Turkki harjoittaa tai on harjoittanut intensiivisemmin suhteessa turkin sukulaiskieliä puhuviin kansoihin entisessä Neuvostoliitossa ja ne vaikutukset, joita sillä on ollut, samoin kuin nykyinen tilanne Syyriassa. Onko tämä nyt Turkin politiikkaa, jossa EU ja NATO ovat jonkinlaisena lisäkkeenä vai onko tämä sellaista politiikkaa, jossa Turkki näkee itse itsensä enemmän keskipisteessä? Nämä kaikki ovat asioita, jotka ovat hieman epäselviä, joita on vaikea arvioida, mutta tietenkään koskaan ei ole täysin selvää se, että onko tämä mielipide oikea, joka esitetään näistä motiiveista. Aika ajoin on sellainen tunne, että itsenäisyyttä korostetaan, myös, jota tehdään Euroopanille selväksi se, että voidaan toimia toisellakin tavoin, jos halutaan. Tai kenties takana on sitten syvä lähestymistapa siitä, että, että Turkki todella voisi olla valmis kulkemaan munkinlaista tietä. Tähän liittyy tietysti keskustelu sisäisestä kehityksestä, miten pitkälle Turkki on maallinen Euroopan unionista kiinnostunut valtio, onko tämä luonnollinen asia, itsestäänselvä asia, vai onko olemassa mahdollisuus siihen, että tapahtuu voimakkaampaa kehittymistä islamistiseen suuntaan, joka johtaa siihen, että oli eri kumppaneita tulevaisuudessa. Nämä ovat asioita, joista meidän asiantuntijamme tänään tulevat puhumaan, ja olenkin siksi iloinen, että tohtori Senem Aydin Tyskit on tällä paikalla. Hän on Istanbulin Bilgi yliopistosta. Tervetuloa. Olin oli myös siitä, että paikallaan Nigar Göksel, European Stability Initiativein eh, analyytikko, samoin Günther Zoifert, joka on äh, eh, und Politik-säätiön edustaja Berliinistä, sen pääanalyytikkoja. Ja sitten esitteli, lähettiläämme Ripe Ankarasta on myös löytänyt tientä tänne saliin. Ja ehdotaisinkin, että hän ehkä aloittaisi omalla kannallaan, esittelisi sen meille. Ja sen kollega Kovacev ottaa puheenjohtajuuden minulta. Ja herra lähettiläs, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin arvoisat jäsenet, hyvät ystävät. Ensinnäkin haluaisin kiittää lämpimästi siitä, että voin puhua teidän valiokunnallenne. Ennen kuin puhun ulkopolitiikasta, niin sanoisin muutaman asian asiantilasta EUn ja Turkin välillä. Asia, jota puheenjohtajakin käsitteli alustuksessaan. 20, 2012 edistyskertomus, joka lähetettiin kaikkiin ehdokasmaihin. Turkin osalta se sai paljon enemmän huomiota kuin viime vuosina. Toisin kuin jotkut olivat odottaneet, niin suuri osa reaktioista lehdistöltä, ajatushautomoilta, kolumnisteilta, 85 prosenttia meidän selvityksen mukaan kehuu äh, objektiivisuutta tässä kertomuksessa ja, ja ottaa esille, että esteitä on poistunut edistyksen tieltä. Turkin reaktio virallisesti oli kriittinen. Siellä argumentoitiin, että jälleen kerran otimme esille liian sitä, mitä on tehtävänä vielä, eikä tarpeeksi sitä, mitä on saavutettu. Eli oli vahvoja keskusteluja ja myöskin tälle parlamentille on tärkeää tietää, että liian usein aliarvioimme sen merkitystä, mitä on saavutettu, ja keskitymme ehkä vähän liikaa siihen, mitä täytyy tehdä vielä. Vaikka tietysti meidän työmme on kiinnittää huomiota siihen, mitä vielä täytyy tehdä, ja pitää edistyskertomusta eräänlaisena toimintasuunnitelman tulevaisuutta varten. Tärkeitä transformaatiota oli tänä vuonna. Kaikki tunnustavat Turkin strategian sitoutuminen integraatioprosessi ainakin komissiolta todettiin selkeästi, mutta paljon täytyy molemmille puolille vielä tehdäkin. Vahva reaktio Turkin viranomaisilta edistyskertomusta vastaan oli ilmaisu turhautumisesta pitkälti koska mitään neuvottelulukuja ei ole avattu neuvotteluille 2010 puolivälin jälkeen. Ja tässä EUn jäsenvaltioiden täytyy kantaa vastuuta, kuten Fyyle ilmaisi asian, kun edistyskertomuksen esitteli parlamentille. Turkissa liittymistilanne, siihen liittyy tunteita siitä, että on syrjintää, että neuvotteluprosessi on epäreilu islamofobia ja tietysti Kyproksen asia on tärkeä. Poliittinen puoli on tärkeä ja se pitäisi ottaa huomioon, koska on selkeästi vähemmän entusiasmia EUlle maassa. Vaikka tietysti joskus on sekaannusta näiden kahden kysymyksen välillä, että uskotteko ja haluatteko Turkin liittyvän. Mutta poliittinen puoli tietysti perustuu fundamentaaleihin. Ne ovat edelleen positiiviset. Kauppamielessä olemme 40 prosenttia kahdenvälisestä kaupasta Turkille. Kulttuurivaihdossa 50 000 autioitushautomoa, tieteentekijää, opiskelijaa tulee Eurooppaan ja muutakin vaihtoa on paljon. EUn vaikutusta reformeihin täytyy vahvistaa demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja uusi perustuslaki, jossa voitaisiin ratkaista monia monimutkaisia asioita, kurdikysymys mukaan lukien, ja joka on sopusoinut EUn käytäntöjen odotusten kanssa. Täytyy luottaa kuuluisaan neljänteen kuuluisaan oikeusjärjestelmän reformipakettiin, jota vielä luonnostellaan, ja perustuslakiprosessiin, joka on vielä hengissä, vaikka vaikeuksia onkin. Presidentti Göll on edelleen hyvin sitoutunut liittymisprosessiin. Hän on tämän ilmaissut julkisesti hyvin selvästi ensimmäinen lokakuuta. Myöskin pääministerin osalla on merkittävä äh, muutos, muutoksen äänikellossa. Turkki ja EU ovat edelleen keskenään täydentäviä osatekijöitä toistensa talouksissa. EU-ministeri ja ulkoministeri ovat sitoutuneet ja teemme heidän kanssaan sopusuunnittamisprosessissa työtä päivittäin. Voin olla vain samaa mieltä ministeri Weissin kanssa, kun hän sanoo, että yhteinen intressi ja nopeasti muuttuva globaali dynamiikka tekee EU-Turkki-integraatiosta olennaisen. Kaikissa näissä kohdissa minun mielestäni, että täytyy saada aikaan poliittinen sopimus ja elävyttää uudestaan neuvotteluita ja saada takaisin uskottavuus liittymisprosessiin mieleemme ja Turkin kansalaisten mielessä lyhyesti sanottuna luottamuksen palauttaminen. Positiivisen agendan lisäksi, siis saamme aikaan tuloksia, kuten tiedätte, tarkistelemme tulevan Irlannin puheenjohtajamaan kanssa, jotta voimme yrittää yksilöidä jonkunlaista etenemissuunnitelmaa ensi vuoden ensimmäiselle puoliskolle, jotta voidaan päästä töihin takaisin, että päästään neuvottelemaan neuvotteluluvuista, viisumi, etenemissuunnitelma, energiasektorin syvenevä yhteistyö ja ulkopolitiikan mukaanotto paremmin. Ulkopolitiikka Euroopan ulkosuhdehallinnossa on investoitu kovasti, että voidaan saada puhtia dialogiin Turkin kanssa. Tämä on selkeästi prioriteetti korkealle edustajalle Kati ja tämä on osa tätä erityismandaattia, jonka hän on minulle antanut. Niin monissa maissa, jotka ovat modernisoinnin ja transi- transition vaiheessa, on paljon saavutettavana EUlla paremmasta yhteistyöstä alkaen Pohjois-Afrikassa, lähi ja Länsi-Balkanille asti. Myöskin Keski-Aasia, mukaan lukien Afganistan ja kaakkois aasia Ja strategisemmalla tasolla tietysti tulee sitoutumista ja kumppanut islamilaisen maailman kanssa. 2012 EUlla ja Turkilla on ollut sitoutumisen taso, joka on samanlaista joskus, kun menee myöskin yli sen, mikä on isoilla jäsenvaltioilla. Kaksi ministeritapaamista vuodessa EU, Turkki, terroristin torjuntadialogi, politiikka, suunnittelukonsultaatioita PSE-tasolla, yhteyksiä Pohjois-Afrikka-dialogi, Lähi-Itä, Persianlahti, länsi balkani dialogi, mainitsemattakaan Global business Conference, jonka minun delegaattini on järjestänyt Istanbulissa lokakuussa kauppakamareiden kanssa, jotta voidaan saada puhtia yhteisiin investointeihin Palestiinassa ja Egyptissä. Muun muassa Turkki tukee myös kovasti ESDPtä EU on ehdottanut, että Turkki tulisi mukaan operaatioihin Afrikan sarvessa ja Etelä-Sudanissa ja edelleen odotamme vastauksia Turkilta. Kuten tiedätte, on pieni ongelma, en ole tässä asiantuntija, mutta Turkin osallistumisessa siviilioperaatioihin, kun, joihin haluaisivat tulla, ja tässä on jäsenvaltiota enemmän vasathakoisuutta. hakoisuutta Kaikissa tapauksissa, jossa yksilöimme, että missä ja miten voimme tehdä yhteistyötä, missä määrin meillä on puhekumppaneita, millä tavalla voimme vahvistaa viestintäämme. Kaikissa tapauksissa yritämme rakentaa erityispiirteidemme ja yhteisten arvojemme intressimme varaan. Me emme voi, emmekä aina olekaan sopussa. Meidän täytyy pitää jalkamme maassa ja on erityishaasteita. Turkin asenneyhteistyöhön Kyproks, Kyproksen sisällä on yksi asia, joka eh, sit, tässä ei pitäisi sekoittaa lähentymistä ja sitten eh, virallista sopusantuun pääsemistä. Tässä yhteydessä on tärkeää muistaa, että Turkki on vasta äskettäin löytänyt uudestaan roolinsa itselle ulkopolitiikassa pitkien vuosien neuvottelujen jälkeen turvallisuuslähtöinen lähestymistapa naapureihinsa. Se edelleen on vasta löytämässä rooliaan. Tämän seurauksena Turkki ei aina oma välineet, jolla se voi toteuttaa kunnianhimoaan tai lähteä rakentavalla tavalla kenttätason toimintaan EUn kanssa. Humanitaarisen avun saavutukset, jotka ovat olennainen osa EUn ulkopolitiikan toimia, ovat perinteisesti olleet pieniä elementtejä Turkin ulkopolitiikassa. Ne ovat nyt kasvamassa mittakaavassaan. Puhumme miljardeista nyt. Kauppa ja investointi ovat edelleen tärkeitä eteenpäin viiviä voimia, esimerkiksi Turkin nopeasti kasvava läsnäolo Afrikassa. Turkin vaikutus leviää myös kansalaisjärjestöverkostojen kautta se on rakentanut paljon jos kouluja tietyissä osissa Asia-Afrikkaa säätiöt ja kansallisjärjestöt. Monissa tapauksissa Turkki näyttää pitävän parempana, että se erottaa itsensä EU-sta eli niin kutsuttu turkkilainen malli, jota voitaisiin kuvata sanomalla demokratia islamin kautta saattaa olla joillekin maille houkuttelevampi. Tämä on trendi julkisissa puheissa, kun Turkki puhuu Afrikasta, erityisesti Romaliassa. huolimatta siitä, että Davutolle ulkoministeri on aktiivinen ja puhuu kunnianhimoisista tavoitteista, erityisesti länsi ja Etelä-Kaukasia, Keski-Aasiaa, Afrikkaa ja Lähitää kohtaan, voisi sanoa, että ulkopolitiikkakoneisto Turkissa ei tuota vielä sataprosenttisen selkeää kuvaa tai eli kepälämivistä voimista motivaatiosta. Se, mitä näemme, on valtava ruokahalu Bulgarian puolella tehdä työtä Syyrian kriisin kanssa EUn kanssa, jossa e, Turkki on eturintamassa ja tietysti haaste on Turkille estää se, että turvallisuustilanne Syyriassa edelleen pahenee, pysäyttää pakolaistulva, noin 130 000 ihmistä leireillä, 70 000, 100 000 muut pakolaisia muilla kuin leireillä ja ehkäpä 20 000 rajoilla. Ja viimeinen kohta. Turkin tavoite tukea nopeaa transitiota. Ei unohdeta, kun puhutaan Turkin kannasta syrjäkohtaan, että yksi liikkeelle panevista voimista Turkin poliikasta siellä on tietysti kurdiasia. Kun tuetaan sitä, että Syyriassa ei syrjitä oppositiota, on olennaista Turkille, jotta voidaan välttää se, että laajenemisvaikutukset olisivat kriisistä yhä vaikeammat niin, että voidaan luoda eräänlaisia semi-itsenäisiä alueita Pohjois-Irakissa, äh, pohjois kuten Irakissakin. Lähetystä myöskin nähdään Pohjois-Afrikassa, jossa äh, avustetaan nuorista demokratioita monellakin alueella – ja terrorismin torjunnassa on myöskin edistystä Afrikan sarvi Jemenin osalta lähinnä rauhanprosessissa. Puheenjohtaja sitä kosketteli. Turkki oli eturintamassa siinä, kun Palestinan tunnustamista haluttiin. Ja edelleen on vastakkainasettelu Israelin kanssa. Turkin, Israelin, Syyrian, Irakin, Iranin suhteiden huononeminen ei varmasti edistä asiaa. Iranin ydinkriisi tarjoaa mahdollisuuden EU ja Turkin väliselle dialogille, joka ilmaisi toivonsa liittyen neuvotteluihin. As the most recent meetings were held in Istanbul. Turkki on sanotaankaan tuntuvia tuloksia kolmikanta neuvottelussa yhteydessä Afganistanin ja Pakistanin kanssa, jossa Turkki piti huippukokouksen kahden maan kanssa Istanbulissa ja samoin myöskin kansainvälisen kokouksen Afganissa on myöskin ollut isäntänä Afganistanin kontaktiryhmälle, joka kokoontui lokakuussa Ankarassa. Lopuksi ja sunkaan vähäisimpänä Turkki pyrkii olemaan yhä aktiivisempi moninkeskisillä foorumeilla. Se on Naton ja ETYJin jäsen ja Euroopan neuvoston jäsen. Erdogan matkusti Pakistanin äskettäin osallistuakseen eh, eh, D8-kokoukseen. Se on myöskin 20 isäntävaltio 2015 ja Turkki pyrkii peremään uudestaan myöskin turvallisuusneuvoston jäseneksi YKssa. On syytä todeta, että Turkki on <clears throat> Bisekin isäntä sihteeristön isäntävaltio ja sillä on, sillä on islamisten valtioiden liiton pääsihteerin tehtävä. Ne ovat kaikki avainpartneita äh, Euroopan unionille. Usein, kuten muutkin nousevat valtiot, ei pidä unohtaa, että Turkki on 16 suurin talous maailmassa tänään. Se pyrkii saamaan aikaan vaikutusvaltaa, ottamaan enemmän vastuuta poliittisissa päätöksentekoprosesseissa – mutta vaikutus, joka Turkin osallistumalla on, ei vielä ole huomattavaa, koska Turkin ulkoasemalta puuttuu kokemusta kriiseistä, kehitysyhteistyöstä ja niin edelleen. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, miten tärkeää on, että on yhteisiä haasteita, jotka Turkilla ja EUlla on yhdessä. Ja haluaisin korostaa miten yhteistä haluamme olla enemmän mukana, löytää enemmän yhteisiä ratkaisuja – Vastaukset haasteisiin, jotka mainitsin, ovat minusta yhä enemmän luon, muodollinen dialogi, ja tämä on myös sille tasolle, että käydään keskustella ulkoasianneuvostossa. Kysymys on siitä, että luvun 31 osalta tapahtuu tarkasteluprosessi Akissa ja toivomme, että tämä tulee tapahtumaan ensi tammikuun lopulla. Kiitos, herra lähettiläs. Tästä johdannosta että kolme asiantuntijaa, missä saisivat nyt puheenvuoron ja sitten esittelijä myös. nyt haluaisin antaa, antaa puheenvuoron aluksi rouva tohtori Dyskitille. Thank you very much, um, Mr. Ambassador. Niin, kuten lähettiläs piti tämän mielenkiintoisen alustuksen. Minun puheenvuoroni mene enemmän siihen suuntaan, mitä ovat päähaasteet, jotka tällä hetkellä ovat nähtävissä, mitä ovat ongelmalliset kentät, jotka liittyvät Turkin ulkopolitiikkaan. Ensinnäkin minusta haluaisin korostaa sitä, että jos me, me tarkastelemme Turkin ulkopolitiikkaa, meidän täytyy tarkastella hyvin läheisesti sitä, minkälaista poliittista kehitystä Turkissa itsessään tapahtuu. Pohjimmiltaan on olemassa läheinen yhteys AKPn ulkopolitiikan linjalla ja myöskin sisäpolitiikan suhteen, koska jos ajatellaan sitä, mitä tapahtuu Turkin sisäpolitiikassa. Jos yritätte analysoida kehitystä tällaisessa taustassa, on ymmärrettävissä monet AKPn ulkopoliittiset valinnat ja sen suunta, jotka tällä hetkellä tietysti ovat enemmän suuntautuneita aloitteisiin ja tällaisiin erilaisiin spektaakkeleihin kuin varsinaisiin arvoihin, joita Turkin kansa pitäisi arvossa suht, ajatellen sitä, miten Erdogan on suuntautunut tähän presidenttiyteen. On kaksi asiaa, jotka pitää läheisesti yhte- mielessään, jotka ovat läheisesti yhteydessä toisissaan keskustelussa Turkissa. Tämä tietysti johtaa siihen, että Erdogan tällä hetkellä on pitkälti hyvin huolestunut siitä, että hän esiintyy nimenomaan kansallisten äänestäjien, turkilaisten äänestäjien, kansallismielisten äänestäjien eh, suuntaan. Ja tästä syystä hän usein viittaa niin sanottuun ottomaaniseen perintöön, eh, eh, esiisiin ja tällaiseen turkkilaiseen toimintaan laajemmassa, laajemmalla naapurialueella. Ja tämä pitkälti myös selittää sen, miksi hallituksen politiikkasuhteessa kurdeihin on muuttunut. Voidaan sanoa, että tämä on osa tällaista suurempaa pakettia – jossa pyritään suuntautumaan kotimaan yleisöön ja oppositioon ja jossa mahdollisesti johtaa tällaiseen kansanäänestykseen, joka käytäisiin tällaista presidenttivetoisesta järjestelmästä Turkissa, jota Erdogan pyrkii samaan aikaan, joka hän pyrkii myöskin voittamaan. Tämä oli siis tällainen analyyttinen puite, mutta nyt voisimme keskittyä sitten pohjimmiltaan kahteen keskeiseen alueeseen, josta, kesku, josta keskustelemme, kun puhumme Turkin ulkopolitiikasta. Yksi niistä on EU, EU on osittain ulkopoliittinen kysymys, mutta myös hyvin pitkälti myös sisäpolitiikan kysymys Turkissa ja tietysti lähi -Itä. Jos me aloitamme Euroopan unionilla, meidän täytyy, olimme useamman varmasti yhtä mieltä siitä, että suhteet ovat tulleet pysähdystilaan. On olemassa tietty kaksinainen kuva, koska toisaalta näemme sen, että on tiettyä edistymistä, vaikka liittymisneuvotteluja ja lukuja ei vielä saada suljettua. On olemassa tiettyä teknistä sopeutumista, on paljon työtä, mitä on tehty, johon ministeriöt ovat ryhtyneet, joten tekninen taso, siellä itse asiassa on tapahtunut paljon edistystä, mutta kukaan ei puhu siitä, koska on niin paljon asioita, jotka ovat täysin pysähtyneet, kun on kysymys poliittisesta kehityksestä kahden kummankin osapuolen välillä. Tämä on huolestuttavaa toisaalta, koska vaikutukset, jotka sillä on, jos niitä ajatellaan, ovat sellaisia kuin ovat. Toisaalta se myöskin on lupaavaa, sillä jos poliittisista ongelmista päästään, itse asiassa on edelleen hyvin paljon sopeutumista, jota on tapahtunut, ja hyvin paljon asioita, joissa yhteistyö on mahdollista. Nyt sitten eh, Turkin nykyiset suhteet EUn kanssa ja sen suhteet sisäpolitiikkaan. Tämä merkitsee sitä, että Tämä ei ole ollut ainoa tekijä, mutta tämä on vakavasti vaikuttanut siihen, että demokraattinen uudistusprosessi Turkissa on pysähtynyt. Tämä on syytä huomata, ja tähän on erinäisiä syitä. Toisaalta on se, että EUn puolelta uskottavuus on vähentynyt, ja tämä on johtanut siihen, että julkinen tuki Turkissa EUn jäsenyydelle on huomattavasti vähentynyt. Tietysti on myös sisäpoliittinen puoli tässä keskustelussa, koska on myös kysymys siitä, mihin minä usein, mikä itse mainitsen se, että miten, mikä ero on parlamentin osalta, koska hallitseva puolue instrumentalisoi hyvin tehokkaasti Euroopan unionin varmistaakseen laillisuutensa tällaisten maallisempien oppositioon suuntautunein köyhimpien ihmisten oikeuslaitoksen ja byrokratian puitteissa silmissä. Mutta tämä nyt näyttää menneen. Hallitus on nyt voimakkaampi tekijä Turkin politiikassa. Näyttää siltä, että se on oikeutetumpi toimija, legitiimimpi toimija. Ja tällainen pragmaattinen perusta EU-suuntautumiselle on myöskin näyttämässä olevan häviämässä. Nämä sekavat viestit Euroopan unionista, jotka liittyvät siihen, miten toivottavaa tai miten odotettavaa on Turkin liittyminen, ovat johtaneet noidan kehään poliittisen uudistuksen osalta Turkissa. Ja haluaisin myöskin todeta, että sillä on myöskin vaikutuksia ulkopolitiikkaan, joihin palaan hetken kuluttua. Tämä on, mitä tulee Euroopan unioniin. Toisaalta jos katsotaan lähi nähdään on hiukan erinäköinen tilanne. Totta kai lähi kuten lähettiläs jo mainitsi, olemme voineet nähdä Turkin, joka on hyvin ennakoiva toiminnassaan, no, ottaa tällaista monenkantaista, monikantaista linjaa, tällaista naapuruspolitiikkaa, joka oli hyvin menestyksestä vuoteen 2011 asti. 2011 siinä mielessä on ollut ratkaisevan tärkeä. Se on ollut tärkeä kahdessa mielessä – Toisaalta se on vuoni, vuosi, jolloin arabikevät käynnistyi, mutta yhtä tärkeä asia, joka usein jää mainitsematta, on, että se on se vuosi, jolloin Yhdysvallat vetäytyi alueelta. Ja sillä on ollut huomattavaa merkitystä siinä, että se on muuttanut tasapainoa, muuttanut pohjimmiltaan peliä alueella. Nämä kaksi kehitystä ovat tällaisia, jotka ovat muuttaneet tilannetta, muuttaneet peliä. Turun, Turkin ulkopolitiikka siihen saakka oli ollut aika menestyksekästä siinä mielessä, että oli, oli olemassa tiettyjä ongelmia, oli, puuttui konkreettisia tuloksia, kuten suhteet Syyriaan ja se vai myöskin tilanne naapurimaissa ja siihen liittyvät suhteet, mutta mutta siinä on tiettyä aktivismia, keskeistä riippumatta ja hyvin paljon räätyyttävää kauppaa Turkin kanssa. Taloudellisesti ja poliittisesti se oli kuitenkin melko menestyksekäs aika Turkin ulkopolitiikalle. Tätä myöten EU-suhteet EU-hun, jotka voisivat olla yhteensovittavissa – Turkin toimintaa alueella, ajatellaan tällaista globaalia toimintaa, joka on samalla aikaan myöskin materiaalistunut monilla ulkopolitiikan alueilla. Ennen arabikevättä 2011 tämä politiikka ei perustunut ehtoihin. Ja se on hyvin tärkeää siksi, että se on päinvastaista kuin eu politiikka-alueella, joka noudattaa tiettyjen ehtojen periaatetta. Siis Turkin politiikka ei perustunut minkälaiseen ehdollisuuteen, tarkoitan sillä sitä, että tämä oli tietynlainen ylpeyden lähde Turkille. Demokratia, demokratian edistäminen eivät ole tärkeä kysymys. Mutta jos tämän pudottaa pois kuvasta, silloin täytyy olla yhteyksiä, jotka liittyvät näihin entisiin suuriin toimijoihin alueella, kuten Yhdysvallat ja Israel. Kysymys on taloudellista integraatiosta, eikä suinkaan vaatimuksista, jotka olisivat liittyneet demokratiaan. Pohjalla on kuitenkin ollut viesti siitä, että jos EU ei halua meitä, meillä voi olla muitakin vaihtoehtoja, meillä on muita vaihtoehtoja. Ja tämä on johtanut kasvavaan Turkin suosioon ja Erdogan henkilökohtaisesti naapurialueella, ja tämä on johtanut tietysti myöskin tämmöisen akateemisen analyysiin, että Turkin tällainen pehmeä valta on kasvamassa. Tämän kevään jäl- arvikevään jälkeen tilanne on toisen näköinen. Ensinnäkin saatettiin nähdä, että politiikka ei ollut enää kestävää. Politiikka ilman ehtoja, ja johon se liittynyt demokratian kunnioitaminen ja politiikka, jossa pyrittiin siihen, että ei ole mitään ongelmia naapurien kanssa, sitä ei voida noudattaa. Joten politiikka, ulkopolitiikka jouduttiin muotoilemaan uudestaan. Ja se tehtiin niin, että yhdistyttiin voimat opposition kanssa, mutta siirtämällä, muuttamalla kantoja, mutta tässäkin ajauduttiin ongelmiin. Tässä odottiin ongelmaan esimerkiksi Syyrian kanssa. Syyria henkilökohtaisesti en näe minä arabikevään osana. Minusta se on samantyyppinen kuin Libanon vuonna 1970, eli kysymys on tietynlaista sisällissodasta. Ja tämä on alueellinen konflikti, jossa on mukana myöskin monia muita tekijöitä. Tässä hallitseva puolue toimii islamiveliskunnan suuntaan ja aliarvioi islamiveliskunnan vaikutusvaltaa ja myöskin hallitsevan hallituksen äh, asemaa, jota tuki huomattavassa yhteiskunnasta, tämä siis Syyrian osalta. Kuitenkin siis Syyrian äh, konflikti on osoittanut, että kun AKP oli perinteisesti ollut kriittinen, kriittinen kemalisteja siitä, että kemalistit eivät ymmärtäneet aluetta, ymmärtäneet miten se toimii. Tämä kuitenkin osoitti sen, miten AKP itse ei kuitenkaan paljon ymmärtänyt alueesta ja alueen pi- erityispiirteistä ja usein se yliarvioi omaa tietoaan alueesta ja myöskin tietoa ja voimaa, joka Turkilla voi alueella olla. Mitä tapahtuu sitten arvikevään jälkeen on se, että kaikki puhe turkilaista mallista itse asiassa muuttui pelkästään AKP-malliksi, siitä puhumiseksi, eli että, että voitaisivatko uudet islamisilla alueilla kenties voisivat noudattaa AKP-linjaa tai eivät. Ja tähän liittyy, tämä myöskin osoitti, mitkä ovat tämän mallin rajat koska se vieraannutti ei-islamilaiset voimat ja äh, se johti siitä, että Turkia syyttiin siitä, että se äh, harjoittaa tällaista, äh, tällaista lakkolaista politiikkaa ja sillä oli omat krislinginsä näiden islamistien joukossa. Turkki siis ei tässä mielessä ehkä voinut olla malli, mutta tietysti Turkki voi olla malli sikäli, jos se on demokratia, joka on etenemässä, mutta, mutta demokratia itsessään on nyt pysähtynyt. Ja tämä osoittaa jälleen kerran ongelman arvojen ja intressien välillä Turkin ulkopolitiikassa. Olemme nähneet tämän Libyassa, olemme nähneet sen Syyriassa ja toisaalta siis kysymys on tämä arvoargumentti, toisaalta on myöskin hyödyttävät eh, taloudelliset suhteet, jotka ovat katkeneet valtaiset määrät pakolaisia, joita tulee maahan lähestellä puhuja luvuista, mutta kysymys on jo yli 100 000 pakolaisesta virallisten hallituksen tilastojen mukaan ja se on ollut ympäristön, jossa on vaikeuksia, jos ei tuolta hoida sisäisen on, politiikan ongelmia kunnolla ja pyrkii tulemaan voimakas alueellinen toimija, niin silloin tämä äh, tavallaan myöskin on tekijä, joka iskee sitten kaikkein herkimpään kohtaan. Lopuksi haluaisin sanoa, kaikessa tässä on on ollut paljon kunnianhimoisia ajatuksia. On keskustelu siitä, miten voitaisiin harjoittaa yhteistyötä Turkin kanssa. Lähettiläs mainitsi muutamia alueita. On olemassa asioita, jotka ovat kunnianhimoisia, miten voidaan tehdä yhteisiä toimia, miten luoda voimakkaammat yhteydet ulkolaisten, ulkomaisten delegaatioiden kanssa, mutta mitään todella tuntuvaa tästä ei ole syntynyt. Se, mitä Turkki näyttää tekevän, on se pyrkii harjoittamaan yhteistyötä yksittäisten, jäsen, yksittäisten valtioiden kanssa, ja minusta näyttäisi siltä, että Euroopan unioni pitkältä on menettänyt merkityksensä hallituksen kannalta. Henkilökohtaisesti minä näen tämän suurena ongelmana, suurena ongelmana sekä Turkin ulkopolitiikan suunnalle, mutta vielä enemmän, vielä tärkeämpänä ajatellen siihen, että voitaisiin uskoa demokraattiseen politiikkaan Turkissa, koska aktiivinen toiminta lähidässä ei voi olla vaihtoehto voimakkaille suhteille Euroopan unioniin. Uh, Kiitos tohtori uh, Dyskit tästä hyvin mielenkiintoisesta analyysistä, joka koskee Eurooppa, Turkin ulkopolitiikkaa. Seuraava puhuja on Rova Göksel, joka on vanhempi analyysi European Civil Initiative. Hän puhuu Turkin mallista Turkin merkityksen ajajana Lähi-idässä. Kymmenen minuuttia. Thank you very much. Um, I have an advantage. Kiitoksia. Minulla on itse asiassa etu, ja se on se, että olen niin, niin paljon samaa mieltä monien asioiden kanssa, että, että nämä kaksi kysymystä, jotka yritin ottaa esille, ovat se, että onko Turkki relevantti malli transitiomaille Lähi-idässä, ja toiseksi, miten Turkki ja EU voivat antaa panoksen toistensa pyrkimyksiin öö, kun tuetaan oikeusvaltiota ja demokratia-alueella. Kuten herra Duskits, tohtori Duskits, eh, yritän tarttua kysymyksiin sisäpolitiikan osalta ja toinen on Turkin vaikutusvalta-alueella. Aloitan sanomalla, että todellakin on ollut merkittävä positiivinen muutos Turkissa viime vuosikymmenen aikana. Erityisesti on ollut eh, yhdistelmä poliittista, sosiaalista, taloudellista muutosta, kansallisyhteiskunnan muutoksia. Ja monet niistä itse asiassa jäljittelevät länsimaisia malleja. Ja Turkin viehättävyysalueella on, vetovoima on kasvanut alueella, myöskin liittyen arabikevääseen. Läksyt, joita on opittu Turkin transformaatiosta, voivat olla hyvin relevantteja lähi mutta se, mitä yritän tehdä, on esittää kaksi kohtaa, jotka ovat eräänlaisia varauksia malliin. Yksi on se, että jos Turkin can end up having counterproductive effects in the Turkish context. Um, uh, and niin sillä on kyllä sitten kontraproduktiivisia vaikutuksia. On tärkeää, että EU ottaa omiin käsiinsä äh, Turkin demokratisoimisprosessin. Näinhän ei nyt ole tilanne. Tämä on minun ensimmäinen argumenttini. Toinen ajatus, jota olen kehitellyt, Turkillahan on valtteja, joita hän voi käyttää hyödyntääkseen niitä myönteisesti Lähi-idässä, niin Turkin ei pidä kuitenkin, pitäisi käyttää niitä kaikista tehokkaimmalla tavalla. Siinä mielessä EUlla on tärkeä johdatteleva rooli siinä mielessä, että tärkeät yhteiskunnan kerrokset Turkissa omaavat kiinteät siteet muiden maiden vastaaviin yhteiskuntakerroksiin, varsinkin Lähi- ja Keski-idässä. Kaikki, mikä liittyy Mm, aloitteellisuuteen, jolla pyritään parantamaan kansalaisyhteiskuntaa Lähi-idässä. Nämä kaikki elementit löytyvät Turkin yhteiskunnasta. Kun te katsotte Turkin yhteiskunnallista kehitystä, niin siellä äh, on äh, paljon äh, paljon enemmän saanut kriittinen ääni kuuluvuutta, kun halutaan <clears throat> kertoa, mikä yhteiskunnassa ei toimi, mutta myös paljon painostus- ja sortotoimenpiteitä löytyy Turkin yhteiskunnasta. Jos me olemme ottaneet opiksemme, ne ovat ihan sattuvia, on kuitenkin väärä. Vaikea määritellä, mikä olisi Turkin malli, kun katsotaan, mitä Turkissa tapahtuu, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä. Julkinen keskustelu, kaikki on pelissä. Haluammeko me presidentillisen järjestelmän, mikä on oikeuslaitoksen uudistusprosessi, missä vaiheessa se on. Kaikki nämä ovat saaneet inspiraationsa EU-sta nämä pohdinnat, julkiset keskustelut, niiden aiheet, ne voivat olla uhaittuna toimeenpanovalta tasapainottaminen ei, on ehkä hieman normaalimpaa, mutta onko demokraattinen valvonta taattua? Pari viikkoa sitten pääministeri mainitsi todellakin, että voitaisiin ottaa uudestaan käyttöön kuolemanrangaistus maassamme checks and balance mechanism, but rather again that it would feed into, um, into Sovittelija kysyi, että, että ei, ei, tämmöisessä yhteiskunnassa voi harjoittaa asianmukaista demokraattista valvontaa, jos puhutaan kuoleman rangaistuksesta. Jos puhutaan lehdistön vapaudesta, niin herra nähköön kuinka paljon siellä on vangittuina lehtimiehiä. On erittäin vaikeata kritisoida politiikan, turkilaista politiikkaa on erittäin vaikea. Esimerkiksi naapurikin mennä puhumaan naapurille, puhumattakaan sitten lehdistönvapaudesta. Sen toteutuminen on äärimmäisen hankalaa vielä tänä päivänä. On sanottu jo täällä, että, joku, että Turkis Turkki voisi olla demokratian airut Lähi-idässä sen eteenpäin vie. Ja toiset ovat sanoneet, että ei tarvitse kuin muistuttaa, kuinka monta toimittajaa on vangittuna tällä hetkellä Turkissa. Ja kyllä tuolloin keskustelu turehtyisi alkuunsa tästä demokratian airoina toimisesta. Meidän pitäisi toimia sillä tavalla, että Turkki olisi riittävän uskottava mennäkseen puhumaan naapureille ja tarjoakseen omia ehdotuksia ja mallejaan ja saamaan heidätkin vakuuttuneeksi tai innottuneeksi siitä, että demokratisointi voisi lähteä hyvältä pohjalta liikkeelle. On vaikeaa olla puhumatta vuodesta 1915, oliko kyse kansanmurhasta vai ei, mutta tässäkin suhteen vapaus on rajattua. Sitä tullaan rajamaan vielä lisää. Julkinen internetin käyttö on rajattua, islam on vaikuttanut siihen ja se selittyy sillä, että internetin käyttäjiä viedään aina oikeusistuimien eteen. Eli tässä mielessä on selvää taantumaa, eli EUlla ei ole enää niin vahvaa asemaa Turkissa kuin sillä oli ennen. Voiko tämä Turkin malli siis ollakaan enää asianmukainen niille maille, joille ei ole minkäänlaista motivaatiota tai aietta hakea EUn jäsenyyttä, tulee EUn täysivaltaiseksi jäseneksi. Toinen osio puheessani liittyy Turkin naapurussuhteisiin, kuten täällä on jo mainittu ja olemme kuulleet Seinämin esityksistä. Kun puhutaan Turkin mallista, niin silloin on kyse AKPstä usein tai viitataan siihen. Kyllä, tämä on vallassa oleva puolue ja puolueella on kyllä paljon plussaa puolellaan. Se on suorittanut useita hyviä hankkeita, mutta ainakin täällä voi, öö, on Täällä on kuitenkin mainittu myös, mitä se ei ole saanut aikaa. Turkin hallitus haluaa luoda mallin strategisesti se on välttämätöntä, mutta tavallaan hallitus nauttii tiettyä immuniteettia. Hallitusta kritisoidaan sen demokratiavajeesta. Hyvin monet ihmiset kritisoivat Turkia jo 80-luvulla ja tuolloin Yhdysvallat sanoi, että Turkin armeija on niin tärkeä meille, että emme voi todellakaan olla liian tarkkoja sen suhteen. Mutta nyt on sellainen vaikutelma, että Turkin hallitus on niin tärkeä kumppani Natossa ja muualla, että se sallii itselleen aika paljon vapauksia. Tämä tietysti luo tämmöistä kielteistä spiraalia. Ja ainakin mielestäni, minust, minun mielestäni Turkki voisi olla mallina tuolla alueella. Pitäisi myös toisekseen välttää se tilanne, että hallitus olisi ainoa tae kehitykselle, edistykselle. Retoriikasta huolimatta, vaikka se olisikin myönteistä, kun katsomme tuloksia, niin kyllä ne ovat aika heikohkoja. No, hallitus puhuu uhein Mm, vuoden 2011 tapahtumista ja puheista ja Egyptissä ja sanoi, että voi olla harras, uskovainen, mutta silti olla maallinen valta voimassa. Mutta mitä nyt on tapahtunut? Muslimiveljeskunta reagoi erittäin pahasti ja huonosti ja eikä tätä saisi nyt enää päästä toistumaan loputtimiin. Turkkihan ei missään nimessä ole osastunut Egyptin perustuslaki, mm, perustuslain laadintaan koska perustuslaissa sanotaan, että silloin kun vähemmistöt protestoivat perustuslakiuudistushankkeita vastaan, niin silloin Turkki on ollut poissa. Sitä ei ole näkyvissä. Se ei ollut mitenkään sanonut juuta eikä jaata suuntaan eikä toisen. Ju- lehdistön vapaus, julkiset vapaat, ihmisoikeudet, nämä kaikki, jotka, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, he ovat tavanneet toisiaan Lähi-idässä. Minä puollan kovasti naisten oikeuksia. Monet järjestöt ottavat yhteyttä vastaaviin eurooppalaisiin kansan, kan, kansalaisjärjestöihin ja ovat pystyneet toimimaan tehokkaasti työssään. Myönteistä tulosta on saatu aikaan. Olemme tehneet yhteistyötä poliittisten päättäjien kanssa ja kansalaisjärjestöt ovat näin voineet saada lainsäädännöllisiä muutoksia aikaan, jotka ovat merkittäviä. Niiden kokemus voisi olla hyödyllistä esimerkiksi Egyptissä naisille tai tunisialaisille naisille, jotka tällä hetkellä myöskin yrittävät vakuuttaa poliittiset päättäjät välttämättömistä muutoksista. Jos puhutaan vuodesta 1989 Malesian mallista, jolla haluttiin vakuuttaa tuolloinen hallitus, että jotkut säännöt eivät olleet islamin vastaisia. Minä luulen, että tämän tyyppinen toiminta on jo toteutunut ja se on saanut meidän tukemme. Kyllä on erittäin vahvat suhteet Turkin ja, ja Keski-idän lähi poliittisten päättäjien välillä, mutta mikä on sitten se todellinen vaikutusvalta? Päinvastoin nämä läheiset suhteet voivat joskus myös muodostaa esteen ja haitan. Jos halutaan ja niin vaaditaan solidaarisuutta länsimailta – silloin usein petymme. Jos tarkastelemme Turkin suhteita muslimiveljeskuntaa Azerbaidžanissa, silloin voitaisiin odottaa, että Turkki kritisoi demokratiavajetta ja se voitaisiin sitten taas mieltää jonkinlaisena petturuutena. Ei, en ole ihan varma, että Turkin hallitus olisi ainut kohde, kun me pyrimme demokratisoimaan. Se olisi ainut kritiikin kohde tai muutosten vaatimusten kohde. Tiedän, että minulla on enää vähän aikaa, mutta haluaisin kuitenkin tuoda pari ajatusta esille. Mielipidetiedustelut, joita tällä hetkellä tehdään Turkin asemasta ja roolista. On erittäin mielenkiintoista analysoida niitä. Tulokset ovat niistäkin vähän heikohko ja realiteetti on usein toisenlainen. Meidän pitää tietää ja tajuta se, että yksi osa arabi kansalaisista, jotka ovat vastanneet, ovat sanoneet, että Turkin vahvat suhteet NATOon ja EUhun on haitta. Toiset taas sanovat, että se on valtia hyvä asia. 40 prosenttia on sitä mieltä, että se on hyvä. 40 prosenttia on sitä mieltä, että nämä kahden kesken suhteet ovat vähän epäilyttäviä. Lähi-itä, keski-itä on niin moninainen ja niin hajanainen. Se on myös moninaisuudessaan yhtenäinen tai hyvin moninainen. Eli nämäkin pitäisi ottaa huomioon. Kaikki nämä tekijät kun vedotaan Keski- ja lähi eri, eri tekijöihin ja toimijoihin, koska jos ajatellaan, että arabimaailmalla on yksi tietty vaatimus sarka, niin pitää muistaa, että Turkissa on vallalla valtava monimuotoisuus ja se pitää tuoda korostetusti esille. Tällä hetkellä on käynnissä Turkin ja EUn välillä tietty sovitteluneuvottelut ja Turkki lähi neuvottelut toisaalla. Tulee sellainen vaikutelma, että halutaan marginalisoida tätä demokratian kehitystä arabimaissa ja myös Turkissa. On totta kai selvää, että nykyinen pattitilanne neuvotteluissa unionissa on heikentänyt, jos ei sitten kokonaan poistanut EUn uskottavuuden Turkissa ja on eh, lähdetty hakemaan joitakin vaihtoehtoja EUlle, koska mm, eurooppalaisille Turkkihan on erityisesti ensisijaisesti ei-eurooppalainen valtio, mutta sitten voidaan todeta, että monet islamisoivat verkot, ryhmät, ryhmittymät ja verkostot ovat paljon tehokkaampia, heillä on paljon enemmän yhteyttä perustasoon, heillä on paljon enemmän pääsyä liittyä rahoituksen. Heillä on paljon enemmän keskustelua ja ajatusten vaihtoa uskonnollisista ajatuista. Eli meillä on kuitenkin paljon tarjolla vaihtoehtoja turkkilaiselle yhteiskunnalle. Ja ne on hyvin, hyvin integroituneet kansalliselle tasolle ja alueelliselle tasolle. Mielestäni on tärkeää, että EU kuitenkin jatkaa löytääkseen työvälineitä, joiden avulla se voi tukea Turkin demokratisoitumista, naap- hyvää naapuruuspolitiikkaa, kansalaisjärjestöjen yhteiskunnan kehittymistä ja tukemista, jotta voisimme paremmin e, jäsentää keskustelua kansalaisyhteiskunnan sisällä Turkissa. Turkin kansalaisyhteiskunnan pitäisi olla paremmin läsnä eri eurooppalaisissa instansseissa. Meillä on kuitenkin e, aika paljon välineitä käytettävissä kansala- kansalaisjärjestöissä Turkissa. Kiitos. Kiitoksia Arva ja sitten viimeisenä panelistina herra Günther Seifert. Hän on kansainvälisten ja turvallisuusasioiden instituutista. Hän puhuu Turun, anteeksi, Turkin ulkopolitiikan strategisen, ulkopolitiikan strategisesta muutoksesta ja saksalaiset ovat varmaan hyvin kurinalaisia kymmenen minuuttia. Siinä ei nyt ole ihan niin varma. Kiitoksia, että tähän hyvään imakoon. Me kaikki luotamme toisiimme ja tietysti äskeiset puhujat puh- mainitsivat jo sisäiset kehitykset ja miten tärkeitä ne ovat ulkopolitiikalle. Ja minäkin yritän yhdistää yhteiskunnan muutoksen ja uuden Turkin ulkopolitiikan ymmärtämyksen, mutta yritän liittää sen nykyiseen asiaintilaan, miten lähi mikä lähi on. Herra Brock hän kysyi, että ajaako Turkki omaa politiikkaansa vai onko se Yhdysvalloista riippumaton. Puolitoista vuotta sitten vielä Turkki todellakin ajoi omaa politiikkaansa, mutta nyt se on riippuvainen Yhdysvalloista ja haluaisin keskustella, että onko se kehityskulku, joka on meille hyvä, vai pitäisikö sitä olla huolissaan. Puolitoista vuotta sitten vielä puhuttiin paljon Turkin niin kutsusta pehmeästä voimasta. Oli lisääntyvää kauppaa naapurimaiden kanssa. Ihmiset, ideat, kulttuurit, tuotteet liikkuvat vapaasti. Oli yhteistä intressiä, perustui yhteiseen historiaan, sivilisaation kulttuurin läheidässä. Diplomatia läheidässä nähtiin ja se on hyvin tärkeää, joka meni yli lahkoja etnisten rajojen ja haluttiin luoda alueellisia ratkaisuja alueellisiin ongelmiin. Se nähtiin ennen Irakin sotaa, se nähtiin Syyrian, Iranin, Libyan tapauksissa. Ja kaikki tämä oli osa pyrkimystä luoda taloudellisesti ja myöhemmin myös poliittisesti integroitunut alue Lähi-idässä. Se oli pyrkimys, joka otti mukaan Euroopan politiikan komponentteja, jotka johti Euroopan yhteisön luomiseen. Tämä Er- Erdoganin puhe, Schengen-puhe, viisumivapaa-alue ja esimerkiksi äh, Safajada Angelin äh, kauppaministerin puhe siitä, että luodaan vaurauden alue Lähi-Itään. Levantti, Turkki, Syyria, Jordania, Libanon – Monissa tapauksissa tämä uusi Turkin ulkopolitiikka oli ristiriidassa Yhdysvaltain ja EUn odotusten kanssa, erityisesti kun puhutaan Irania, Syyriä, Israelia ja li, Libanonista, mutta myös Venäjä. Ja syytettiin siitä, että, että kysyttiin, että kuka Turkin nyt menetti liittymisasiassa. Huolimatta siitä, että tämä politiikka antoi panoksensa siihen, että tuli alueellisten tarjottuja vakautta alueella niin se oli sitten sen kustannuksella, mikä oli EUn vaikutusvalta. Nyt on ihan erilainen tilanne. Nyt se on Venäjää vastaan Syyrian Kyproksen asiassa. Mutta Turkki nykyään näyttää olevan suhteellinen eristynyt muista naapureista. Se näyttää olevan haavoittuneempi kuin koskaan PKKlle. Ja sen potentiaalinen pystyykö se luomaan siltoja eri äh, ryhmien välille alueella. Se, sillä ei näytä olevan sitä ulkopoliittista liikkumavaraa, mikä näyttää olleen äskettäin. Turki ei enää pysty jatkamaan rooliaan yhdistävänä tekijänä alueella ja vakauden tuojana. Ja nyt voimme havaita uutta militarisoitumista ulkopolitiikkadiskurssissa Turkissa myöskin Kyprosta ja Syyriä koskien. Tämä ei ole myöskään EUn intressissä. Tässä on hyvin epäselvä tasapaino. Turkki, joka haluaa enemmän liikkumavaraa, että se äh, harjoittaa oman on vakauttava tekijä, ja Turkki sitten, joka liittyy läheisesti Yhdysvaltoihin, mutta samaan aikaan on eturintamassa ja tuottaa uudelleen ikään kuin tätä lahkojakoa Itä, Lähi-idässä. Miten nyt sitten kävi niin, että Turkki pystyi luomaan uutta ulkopoliittista liikkumavaraa, ja miten se ei sitten pystynyt jatkamaan tällaista politiikkaa? Se, että Turkki pystyy jatkamaan, kehittämään tällaista ulkopolitiikkaa, liittyy läheisesti sisäisiin kehityksiin johtavat piirit argumentoivat, että maa on saanut loppuun menestyksekkäästi sisäisen trans- transformaation, jonka myötä tuli uutta toivoa yhteiskunnalle, kansantaloudelle ja Turkin roolille maailmassa ja alueellisesti. Ke- transformaation keskuksessa on eräänlainen demokratisoituminen. Demokratisoituminen tapahtui ensin ja ennen kaikkea väestön muslimikonservatiivisen osan integroimisessa politiikkaan, talouteen ja koulutukseen. Tämä tapahtui siinä mielessä, että uusi poliittinen, taloudellinen ja akateeminen eliittiluokka oli luotu ja toimii. Kun moderaatti muslimi äänestystä integroitiin poliittiseen järjestelmään, Turkki on pystynyt patoamaan eh, militanttia islamismia, joka on kova haaste alueella. Tämä dynamismi jossa on yrittäjyyttä Anatoliasta. Se, saa, se on liikkeelle paneva voima talouden rakenteissa ja niin, että voidaan saada valvotettua uusia markkinoita. Siinä sitten muslimi, jos halutaan väittää, että muslimitalous on tuomittu terveydellisesti niin se on vastaväite tälle koulutussektori on myöskin tärkeä, että siellä koulutetaan konservatiivista muslimieliittiä joka sitten estää sekulaarisia pyrkimyksiä eri alueilla ja yrittää saada aikaan vaihtoehtoisen version historiasta, valtiosta ja kansasta Turkissa. Perusattribuutit tasavaltais ideologista oli asetettu kyseenalaiseksi ja hylätään tänään erityisesti autoritaarinen sekularismi, se, että saako sotilaspuoli tehdä välintuloa politiikkaan – Ottomanin historian lukeminen pitkittyneenä äh, äh, degradaationa ja myöskin se, että ymmärretään, että Turkki on maa, joka äh, aina olisi Euroopan äärialueella periferia, jossa ei olisi mahdollisuutta päästä Euroopan jäseneksi. Eli jossain argumentoidaan, että jotta voidaan päästä yli tästä paradigmasta, sekulaarista ja modernista kansallisvaltiosta, jonka sotilasvallat ja ja niillä olisi etuoikeus, joilla oli suuri vaikutusvalta tähän eh, valtion johtamaan eh, tehottamaan talouteen. Mutta kun demokratisoidaan ja taataan enemmän kulttuurisia poliittisia oikeuksia muslimikonservatiivisessa yhteiskunnassa, osoittaa rajat sekä Turkin demokratisoitumiselle että sen mahdollisuuksille toimia yhdistävänä voimana naapurustossa. Näemme, että se mitä jo mainittiin ei soveltanut eräänlaista ehdollisuutta. Ja tämä hyvin selkeästi näkyvä kulttuurinen suuntauma Turkin ulkopolitiikassa, se nähdään Balkanilla, se nähdään, että tuetaan muslimivaltioita ja muslimiasiaa. Se on nähty lähi se on nähty Balkan puheessa, jossa hän esitteli hallituksensa syrjittyjen muslimien puolustajana. Mutta sitten huolimatta muslimi lähi-idässä, Arpikeväseen asti Turkilla oli tasapainoinen lähestymistapa. Erilainen etninen yhteyksiä sunneihin, shioihin, arabian, iranilaisiin ja jopa pohjois kurdeihin. Tässä tällä periodilla Turki hyötyi kovasti siitä, mitä voidaan kutsua yleiseksi muslimi-identiteetiksi monissa tapauksissa Erdogan ja hänen ulkoministerinsä olivat yhdistävä ikoni muslimi ihmisten keskuudessa, mutta ja haluaisin vastustaa, näyttää vastustavansa eurooppalaista kolonismia, että saadaan muslimimaille takaisin arvokkuutensa arabikeväässä sitten Turkin hallitus luki kehityskulut omasta näkökulmastaan ja ei lähtenyt tukemaan demokratiikassa ja Tunisiassa, jotka nousivat sekularistisia hallituksia vastaan. Ei. Kun Syyrian tapahtumat eivät ole tänään hallinnassa ja Irak avoimesti tukivat Damaskuksen hallitusta. Turki yhä enemmän, siitä tuli suunnitelmallisesti eh, toikia. Ja tästä hetkestä lähtien Iranin suhteet ja Shia-hallituksen suhteet eh, pahenivat. Pääsyy tälle muutokselle on epäilemättä se, mitä tapahtuu Syyriassa. Kuitenkin, että Turkki niin helposti ajettiin nurkkaan sunnisektorianismissa lahkolaisuudessa perustuu perusolettamukseen ulkopolitiikassa ja ulkoministerillä, että heti alusta lähtien viitattiin vahvaan kulttuuriseen ulkopolitiikkasuuntautumiseen. Today, Turkey is uh, accused uh, for it is not regarding in Syria. The government is not only accused. Syyriassa hallitusta ei kritisoida pelkästään siitä, että se on sunnilmisiveljeskuntaa tukenut alun perin, vaan että se on halunnut luoda kudeihin kristeihinkin yhteyksiä, tai että se ei halua niitä luoda. Turkin hallitus siis on edellä, pidetään ainakin osittain vastuussa Syyrian opposition yhtenäisyydestä. Turkin hallituksen silmissä näyttääkö siltä, että Turkissa ja Syyriassa tietyt poliittiset toimijat, sunnimuslimit nimittäin, että heillä ei ole ikään kuin enemmän legitimiteettiä kuin muilla. Kirja marginalisoi, tai siis ovat marginalisoituneet monessa mielessä. Turkki on siis puolivälissä sen modernista, modernismikehitystä. Ja vain jos se pystyy toteamaan, kulttuuriseen liittyvät poliittiset kehityskoulut ja kulttuuriin liittyvät kehityskoulut kotonaan. Ja vasta kun se pystyy luomaan kansalaisuuskäsitteen, silloin se pystyy ottamaan täyden hyödyn menestyksekkäistä talouspoliittisesta reformista ulkopolitiikassa. Uh, uh, Thank you. Thank you. All speakers. And now I would like to give the floor. antaa puheenvuoron. En halua Ja niin, toivottavasti menee nyt aikaa vielä kaikille keskusteluun, kaikille. We have to stick. We have to stick on. Meidän täytyy pitää kiinni sitä, että tämä päättyy kello 11, tämä kokous, joten ensimmäinen haluaisin antaa puheenvuoron herra äh, Donjanille. Merci beaucoup. Euh, Kiitos paljon. Kiitos kaikille tämän paneelin esitelmiöitsijöille. Kiitos heidän loistavista ja aivan asiantuntevista esityksistä. Minulla olisi kysymys ja kommentti. Kommentti on ensimmäinen. Olen tässä aika paljon samaa mieltä, mitä Rovo Göksel sanoi. On erittäin tärkeää, että kun ajattelemme Turkin ulkopolitiikan vaikutusta naapureihinsa, se ilmenee ja ilmentyy ehkä paljon heikemmin ja, ja tuloksetkaan eivät ole niin tehokkaita, jos ajattelemme diplomatiaa tai poliittista aktivismia tai jonkinlaista kulttuurillista yhtenäisyyttä tai kuin, kuin jos, että sitä toteutettaisiin yhteiskunnallisten kanavien kautta tai sitten taloudellisten ilmentymien kautta, kuten ajattelemme Balkania, jos ajattelemme ajattelemme siitä räjähdystä, Jugoslavian hajoamista, antoi eh, vähemmän tuloksia kuin se, mitä tällä hetkellä on Turkin talous esimerkiksi vaikuttanut suhteisiin naapureihin. Eh, Balkanilla siis taloudellinen vaikutus on ollut paljon tärkeämpää. Politiikka tulee sitten perässä, jos ajattelemme 80-90-lukuja niin, ja niitä vaatimuksia – Turkin ulkopolitiikassa suhteessa Keski-Aasiaan, silloisen Neuvostoliiton rooliin. Silloin puhuttiin kulttuurillisista sidonnaisuuksista, se oli aikamoinen floppi, anteeksi tämä ilmaus, mutta sillä saatiin sitten talouden kautta hyvät kytkökset yhteiskuntaan, yhteiskunnalliseen toimintaan, se on erittäin tärkeää. Vuosien ajan, vuosien ajan on puhuttu, herra Davutto on suuri strategi, tämä paradigma, jos puhutaan nolla prosentin konfliktista naapuruussuhteisiin, sanotaan, että Turkki olisi ollut ikään kuin silta tai välittäjä, neuvottelija tässä politiikassa. Kun ajatellaan tätä politiikkaa objektiivisesti, se on epäonnistunut. Konfliktit ovat päällä jatkuvasti ympärillä. Tilanne on kuumentunut niilläkin alueilla, joissa ei tuolloin varsinaisesti ollut vielä mitään konfliktia syntymässä. Miten AKP sulattaa tai muuttaa tämän? tämän konkreettisen tavoitteen, josta on tullut surkea epäonnistuminen. Nyt on uutta potkua, uutta intoa, kuten täällä kuultiin esitelmissä. Turkkihan on silta ja välittäjä tässä monimutkaisessa toimintaympäristössä. Tuleeko Turkin ulkopolitiikasta toimia, toimiva elementti, mutta se ei välttämättä aina ota osaa eikä kantaa ainakaan mitenkään tarkemmin, tiiviimmin, jos sitä tarkastellaan täältä EUn vinkkelistä, jos ajattelemme, että Israel Israelia, Arabi, Israelin ja Arabien Palestiinan konfliktia tai Iranin ydinase kysymystä tai jos ajattelemme Afrikan kysymystä Somalia, koska äh, kuitenkin äh, siteet äh, islamistiryhmittymiin ovat aika kaksijakoiset. Haluaisin saada kysymyksen, vastauksen tähän. Kiitos. Dansa on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puheenjohtaja. Nyt Ana Gomes. Hän on koordinaattori sosiaalidemokraattien ryhmästä. Uh, Kiitos. Kiitos näistä esityksistä, jotka olivat todella kiehtovia. Ja niissä oli konkreettisia ehdotuksia, joita saatiin myöskin kuulla Gökseliltä. Haluaisin kysyä, miten te näette, mikä on päätekijä tähän pysähtyneisyyden tilaan suhteessa EUn ja Turkin välillä? Johtuuko se Euroopan kriisistä, siitä, että eu on äänekkäitä voimia, jotka arvostelevat Turkkia vai Kyproksen kysymyksen vaikutuksista, vai liittyykö se enemmän Turkin omaan tapaan lähestyä muuta maailmaa, niin sanoakseni? Minä haluaisin myös kysyä teiltä, minusta oli kiehtovaa, mitä te totesitte Turkin mallin rajoituksista arabikevään yhteydessä. Nimittäin sen, että toimittajia on Turkissa enemmän vankilassa kuin missään muussa maassa. Ja Tämä tietysti tavallaan on huolestuttavaa, mutta miten näette, miten Turki nyt on suhtautumassa siihen, mitä Egypti, Egyptissä tapahtuu? Puhe Kairossa oli hyvin merkittävä. Huomasti puhuitte myöskin sen sisältämistä ristiriidoista. Ja sitten lopuksi Iran. Miten Siis kun on ollut pyrkimyksiä Turkin, Brasilian kanssa yhdessä on havaittu pyrkinnän aloitteisiin Iranin suhteessa. Ja sitten Syyrian kriisi ja Turkki, miten se nähdään ajatellen Syyrian asennetta ja Turkin suhtautumista Syyriaan kahdenvälisissä suhteissa ajatellen maailmanlaajuisia haasteita, eh, jotka Iran muodostaa. Ja nyt anna puheenvuoron herra Jaffille. Eh, thank you very much. Kiitos. On ilo kuulla tutkijoiden puhuvan meille – täällä parlamentissa. On aina hyvä kuunnella akateemisia asiantuntijoita, jotka tuntevat oman alueensa. Meillä on se kommentti, joka voi olla myös kysymys. Kysymys kuuluu, tulisiko pääministeri Erdoganin muuttua presidentti Erdoganiksi. Mikä on todennäköinen seuraus tästä Turkin ulkopolitiikalle? Tämä on tietysti tällainen spekuloiva kommentti, koska siinä, sillä on yhteys kevään presidentinvaaleihin Kyproksella. Ja uusi presidentti, jos Anastasias on tämä uusi presidentti, silloin hän Kyproksen puolesta ehdottaa, että Kypros liittyisi kumppanuusrauhan puolesta aloitteeseen – mitä silloin tapahtuu? Ja minä kysyn tätä siksi, että ensi vuoden lopulla meillä on Eurooppa-neuvosto neuvoston kokous, joka on omistettu ennen kaikkea turvallisuuspolitiikalle, turvallisuuspolitiikalle. Ja ja Erdogania pyydetään mukaan ryhmäkuvaan tässä tällaisessa kokouksessa. Uskotteko, että mit, pitäisikö, uskotteko te, että meidän tulisi, siis parlamentin tulisi pyrkiä painostamaan Euroopan neuvostoa hyödyntämään tätä tilannetta, tätä mahdollisuutta ja luoda silta tai jälleen rakentaa silta Ankaran suuntaan, silta, joka tällä hetkellä on korjauksen puutteessa. Thanks a lot. Kiitos, Andrew. Sitten Tarja Kruunberg. Mrs. thank you. Thank you for extremely... Kiitoksia erityisen mielenkiintoisista alustuksista. Herra Zoifert mainitsi Turkin ulkopolitiikan militarisoitumisen Kyproksen ja Israelin osalta ja myöskin Teheranin asian. Turkki toisaalta on ollut mielenkiintoisessa roolissa neuvottelijan roolissa ja välittäjän roolissa. Pääkysymys on se, että miten Turkki näkee pitkän aikavälin turvallisuushuolet, jotka kehittyvät alueella ja minkälaisia uhkakuvia on Turkin turvallisuuspolitiikan pohjalla ja ulkopolitiikassa. Ja erityinen kysymys liittyen EU-hun. EU on asettanut sanktiot ydinasian vuoksi Iranissa. Ja sanktiot varmaan vaikuttavat myös Turkkiin, sen talouteen. Miten näette EU-sanktioiden kysymyksen liittyen kehittyviin suhteisiin Turkin ja EUn välillä? Kiitos. Mrs. Kronberg is the chair of the... Herra Kronberg johtaa Iranin valtuuskuntaa. Tämä teille tiedoksi. Sitten herra Chanök, joka on koordinaattori ECR-ryhmästä. Kiitos. Minä haluaisin toistaa, en halua toistaa mitä herra Andrew Duff sanoi, siis tämä tulee hyvin äh, oppinut, mielenkiintoinen analyysi siitä, äh, mitä Turkkiin tulee. Ja mä olin näkemässä prosessin, joka on väistämätön, jossa on lievästi islamilainen hallitus, joka pyrkii sopeuttamaan joitakin ongelmia, joita näyttää nousevan esille. Ja tämä yhteys Iranin sen mainitsena Gomes, tämä on siis totta sunnilainen islamilainen alueellinen voima, joka pyrkii pitämään yllä yhteyksiä myöskin Eurooppaan. Tämä nousevat esille hyvin näissä esityksissä ja herrat Rova Göksel ja äh, Dyski ottivat tämän hyvin esille. Mitä tulee ihmisoikeuksiin? Minä olin eilen johtamassa konferenssi, joka käsitteli kidutusta ja yksi Iso-Britannian edustaja mainitsi, että edelleen tulee kurilaisia pakolaisia minun maahan, joita on kidutettu Turkissa. Voisitko kertoa, että tämä on, onko tämä totta, jos tällaista on tapahtumassa maassa, joka on Euroopan neuvoston jäsenvaltio? Tällä ei ole mainittu lainkaan sitä, mikä on Turkin rooli Keski-Aasiassa. Kun tapaan edustajia turkilaiskielellä puhuvista Keski-Aasian maista on olemassa kahdenlainen näkemys toisaalta ajatellen Turkin laajentumista tuolle alueelle. Olisi mielenkiintoista nähdä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Turkki on myöskin islamilaisten valtion, valtioiden järjestön jäsen. Tämä saattaa olla hiukan ongelmallista, jos Turkki tulevaisuudessa on osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, koska tämä islamilaisen valtio usein järjestää yhtenä kokonaisuutena erinäisissä kysymyksissä ihmisoikeuksia tai Israelia. Ja näkemykset voivat olla erilaisia kuin eh, EUn jäsenvaltioilla. Milloin eh, Turkki tulee avaamaan rajansa Armeniaan? On puhuttu solidarisuudesta Azerbaidžanin eh, kanssa, joka on johtanut siihen, että Turkki ei koskaan arvostanut Azerbaidžanin hallitusta. Tämä tietysti voisi olla liittyä irrottautumista Azerbaidžanin edustajia, jotka liittyvät Nagorno-Karabahin ja tähän rajanavaamiseen. Miten Turkki näkee Famagustan osalta? On suuri häpeä, että tuo kaupungin sallitaan mädäntyä ja että se on sotilasvalvonnan laisena, mutta kukaan ei asu siellä. Suurin tämä valtaisaa tuhlausta. Mitä voitaisiin tehdä tässä asiassa? Ajatellen Famagustaa. Okay, thanks a lot. Kiitos. Ei enää muita puheenvuoropyyntöjä, joten minä itse, kun olen myös esittelijä, Milläkin on kysymyksiä? Mitä me haluamme Turkin tekevän ulkopolitiikassa? Onko niin, että vain Euroopan taholta halutaan, että Turkki on silta lähitään – Tämä ensimmäiseksi. Te totesitte, että Turkki on aluksi nähty lähi tietynlaisena roolimallina, mutta tätä Turkkia ei voitu kuitenkaan jatkossa nähdä tällaisena mallina. Onko syy tähän kenties siinä, että jos katsotaan vaikka Egyptiä, että islamin veljeskunta on konservatiivisempi kuin AKP. Että se ei, ei ole maallisesti suutautunut, mutta AKP on, se täytyy olla. Tällä viitattiin myös sisäisiin ongelmiin. Onko yksi pääongelma Turkissa nyt se, että siellä ei ole todellista oppositiota? Jos nyt halutaan ratkaista kurdikysymys, täytyy myös katsoa CHP ja MCP, koska ne missään vaiheessa haluaa harjoittaa yhteistyötä. Ajatellen oikeuslaitosta. Ja mikä on sitten Euroopan unionin rooli? Eilen me näimme oikeusministeriä todistelmien pakettia ja mielenkiintoista oli se, että vaikka erinäisiä lukuja vielä ole avattu, on, on myönteinen agenda. On tällaisia äh, vertailukohtia uudistuksille oikeuslaitoksen piirissä. Ja mitä mahdollisuuksia on tehdä enemmän, ei pelkästään oikeuslaitosta koskevissa äh, luvuissa ja muissa luvuissa ajatellen tätä myönteistä agendaa. Nämä olivat minun kysymykseni. Haluaisin antaa nyt puheenvuoron kaikille asiantuntijoille noin viideksi minuutiksi. Aloitan Aloitan Rova Gökselillä. Göksel. Uh, I'll pick and choose um, from the questions the ones that more... Kysymys, joka Vastaan siihen, joka enemmänkin liittyy minun toimialani ja kollegani varmasti käsittelevät loput. En tiedä ky- vastausta kysymykseen Egyptistä, mutta voin antaa esimerkin Tunisiasta, jossa Tunisiassa kansalaisyhteiskunta ja sanotaan nyt kriittinen oppositio tuntee olonsa kovin sellaisiksi, että illuusiot ovat hävinneet. Ja kun puhutaan investoinneista maahan, demokraattisessa kehityksessä on ollut kehittynyt paljon tähän muslimiveljeskuntaan, jossa koulutusta ja rahaa ja rohkaisua ja vierailuja, ne keskittyvät kovasti yhteen osapuoleen, joka on jo vallassa ja on tehnyt kovin vähän auttaakseen asiaa. Ja siis olisiko tämä nyt AKPn intressissä Minun pointtini on se, että pitäisi olla tasa, että sitä pitäisi tasapainottaa muilta, muiden toimijoiden taholta Turkista niin, että voisi olla kattavampi lähestymistapa. Jos Turkin vaikutusvallalle on potentiaalia. Pehmästä vallasta, soft power. Olen täysin samaa mieltä kommentin kanssa, että usein muut kuin valtion aloitteet ovat olleet inspiroivia Turkista. Sen dynaaminen liiketoiminta, ympäristö, elinkeinoelämä. Sitten nämä kukoistavat kaupungit, joissa liberaalit konservatiivit voivat elää rinnakkain, eli se, sillä on tällainen demonstratiivinen vaikutus, ja näin sitä on kutsuttukin akateemisessa piirissä Turkissa. Ja sitten tämä viimeinen kysymys, mitä Turkki voi tehdä. Tärkein kysymys on se, että Turkki pärjää itse hyvin ja sillä tavalla, että lisääntyvä vuorovaikutus lähi kumppaneiden kesken, että sillä on positiivisia vaikutuksia siinä määrin, että Turkkikin pärjää hyvin oman demokratiansa ja monimuotoisuutensa kanssa, ja monimuotoisuutta siinä painotan. Kysymys siitä, että, että Egypti, AKP, Ovatko ne liian islamistisia, enemmän islamistisia, eivätkä sen vuoksi ota Turkkia malliksi? Se on yksi tekijöistä kyllä, ja jälleen jos puhutaan gallupeista, mielipidetiedusteluista, jossa Turkki ei ota huomioon uskonnollisia suuntaviivoja tarpeeksi huomioon ollakseen malli, mutta päinvastoin sitäkin tulee esille, että mielipidetiedustelussa sanotaan, että Turkki on liian uskonnollinen the Turkish government's effects is too much geared at... Että Turkin hallitus suuntautuu liikaa omana yhteiskunnassa uskonnollisiin piireihin. Yksi varaus vain. En oikeastaan halunnut sanoa, että ei Tur- Turkki voisi olla roolimalli. Se on roolimalli monissa mielessä, mutta sen monimuotoisuus on sen pää lisäarvo siinä mielessä. Eli jos Turkki alkaa menettää monimuotoisuutta, niin sitten mielestäni sillä on negatiivinen vaikutus sen kykyyn olla roolimalli lähi -idässä. Ja maissa, joissa on vaara siitä, että pluralismi ei pysy yllä. Kaksi kysymystä, oikeastaan kolme, joita täytyy vielä käsitellä. Armenia ja rajakysymys. Siinä laskelmoidaan Turkin strategista intressiä. Se ei ole pelkästään jatke sille, että ei haluttaisi järkyttää Azerbaidsanin hallitusta. Niin, että ei haluta myydä tätä uhriroolia Azerbaidžanin vastapuolessa. Jos avataan raja Armenian kanssa, niin Turkki ajattelee, että ei olisi aloitetta armeijalle lähteä Azerbaidžanin kanssa neuvotteluihin, että Karabahin asiassa päästäisiin etenemään. Kyse ei ole pelkästään solidaarisuudesta Azerbaidžanin kanssa, edut siitä, että Armenian raja avataan, ovat vähäiset verrattuna siihen, mitä negatiivisia vaikutuksia tulisi energiavarmuudessa sekä valtavissa investoinneissa Turkista niin toisinpäin. Eli Turkin hallitus mikään sellainen ei pysty sitä tekemään nyt, erityisesti kun on niin paljon muita haasteita. Se on nationalistinen asia myös nyt on kovin paha aika Turkin hallitukselle menettää poliittista pääomaa konservatiivisten äänestäjien keskuudessa. Ei se käy. Eli kaukosuksella teen paljon työtä ja tämä on liian, vähän liian monimutkaista ja en haluaisi rajoittaa sitä pelkästään siihen, että ei pystytä aserijohtajia käsittelemään. Seifert. Seifert. Yeah, thank Kiitos. Minä haluaisin aloittaa herran Donjanin kysymyksellä. Olette erittäin paljon oikeassa. Talous on hyvin tärkeä ja, ja olemme puhuneet siitä, miten kauppa on lisääntynyt huomattavasti, miten myöskin suhteet ovat kasvaneet ja meidän myöskin muistettava, että Turkki on ainoa maa alueella, joka taloutensa luonteen vuoksi on kiinnostunut siitä, että naapurusto kehittyy taloudellisesti ja se on kiinnostunut siitä, että syntyy vauras alue, koska se on maa, joka harjoittaa vientiä. Muut toimijat alueella ovat kaikki energian viejiä, vievät energiaa Eurooppaan, eivätkä ole niitä, eivät, niitä ehkä kiinnostaa alueen kehitys, joten Turkki, Turkki on tärkeää että alueen kehittämistä ja sitä, että luodaan taloudellista, poliittista ja sosiaalista koordinointia alueella. Siksi meidän täytyy luottaa Turkkiin, jos me Euroopan unionin haluamme sanoa, asian, sanoa sanamme alueella. Toiseksi haluaisin puhua siitä, mitä herra Duff ja mitä rova Omeraiten sanoi, mitä tapahtuisi, jos eh, Erdoganista tulisi valtion pääministerova Omen Räytten puhui siitä, että puuttuu todellista edistyksellistä oppositiota. Miten nämä asiat ovat yhteydessä toisiinsa? Ne ovat yhteydessä toisiinsa siinä mielessä, että oppositio ei pysty pysäyttämään Erdogania tulemasta valtion päämieheksi ja oppositio ei tällä hetkellä tee mitään kehittääkseen demokratiaa. Ja näemme, että oppositio, joka kohdistuu Erdoganiin, on oman, hänen oman puolensa sisällä. Saatamme kuulla, että 60 parlamentin jäsentä, AKP parlamentin jäsentä, oli sitä vastaan, mitä Erdogan halusi, nimittäin, että, että poistetaan koskemattomuus kurdimyönteisiltä Turkin parlamentin jäseniltä. Ja he arvostelivat Erdoganin toimintaa kurdikysymyksessä. Siis tämä konservatiivinen puolue on puolue, joka pitää hallussaan suurinta osaa yhteiskunnasta. Joten meidän on luotettava ja rohkaistava poliittista eriytymistä konservatiivisessa osassa yhteiskuntaa. Ja meidän tulee tukea Tämän tyyppistä eriytymistä pysäyttämällä, tietysti tämä on helposti sanottu, pysäyttämällä tällainen ehdoton vastustus, joka kohdistuu EUn, Turkin EU-jäsenyyteen, joka perustuisi kulttuuri- tai uskonnollisiin eroihin, koska se itse asiassa on luomassa uudestaan sitä kulttuurista identiteettiä, joka on niin vaarallinen sekä Turkin sisä- että ulkopolitiikassa. Toinen kysymys oli sitten sellainen, jonka esitti Rova Gomes. Ja nytkin haluaisin sanoa taas jotakin hedelmällistä. Siis äh, Gomes kysyi, mitä, mikä on tämä pysähtymisen syy tähän äh, näihin, näissä liittymisneuvotteluissa. Tietysti sata kuulostaa oudolta, mutta minusta me olemme puhumassa niin paljon Turkin EUn jäsenyydestä – kuitenkin tietäen, että se ei tule tapahtumaan seuraavien kymmenen vuoden aikana. Ja siksi meidän pitäisi puhua, puhua enemmän, pitäisi jättää tuo kysymys avoimeksi ja ö, luopua tästä paniikista ja jännityksestä, joka valitsee äänestäjien piirissä, tämä pelko, joka Turkia kohtaan vallitsee, että pitäisi katsoa, voitaisiinko me kehittää suhtaa Turkkiin turvallisuussyistä, kehityssyistä ja myöskin integraatiosyistä, integraatiosta, joka koskee meidän omaa maahanmuuttajaväestöämme. Kaikista näistä syistä meillä pitäisi olla hyvät toimivat suhteet Turkin kanssa. Ja meidän pitäisi todella ottaa huomioon se, että Turkki tänään ei ole niin innostunut siitä, että siitä tulisi hinnalla millä hyvänsä EUn jäsen. Ja tätä asiaa voisimme käsitellä huomattavasti rennommin. Me voisimme avata neuvotteluprosessin tietoisena siitä, että Turkki, kun se joutuu tekemään päätöksen siitä, tuleeko sitä ja sen saattaa sanoa ei. Kaikista näistä syistä. Mutta meille on kuitenkin tärkeää se, että meillä on toimivat suhteet Turkin kanssa ja että me luovutamme, luovumme tästä paniikista. Sitten Kypros. Minä en usko, että tulemme näkemään mitään kompromisseja Turkin taholta Kyproksen kysymyksessä. Ja tähän kysymykseen minulla ei ole mitään vastausta. Ja mikä saa minut toteamaan, että saattaa käydä, että Turkki ei liity Euroopan unioniin. Se, että Turkki pitää kiinni Kyproksesta hinnalla millä hyvänsä neuvotteluissa ja integraatiossa EUn kanssa, on tärkeää vain siksi, että Turkki pyrkii vakiinnuttamaan asemansa alueellisena valtatekijänä. Aiempina vuosina vain sotilaat puhuivat Kyproksen strategisesta merkityksestä. Ja strateginen merkitys nyt, sitä ei välttämättä ollut, mutta nyt tämä uusi tilanne, jossa Kreikka, Kypros ja Israel ovat toimineet sen osalta, että on löytyy kaasua Kyproksen alueelta ja uuden kehityksen myötä lähi Kypros jälleen on sotilaisesti merkittävä, joten en näe mitään liikkumavaraa Kyproksen kysymyksessä. I don't hope that you are right. Toivon, että ette ole oikeassa tässä viimeisessä. Mm, I'll first start with... Kiitos. Aloitan Rova Gomezin kysymyksestä, että miksi on pattitilanne. Monia tekijöitä juontuvat sekä eu ja Turkista, ja ne ovat aika ilmeisiä. Kyproksen asia tietysti ensin, ja miten se jumittaa liittymisneuvottelut. Sen lisäksi on sekaisia viestejä, epäjohdonmukaisia viestejä. Tulee, onko Turkki jäsen, tuleeko se jäsen vai ei, onko se etuoikeutekumppani vai mikä EU-pääkaupungeista, Ranska-Saksa, Sarkozy-vaikutus, joka on kovin kestävä, joten siinä mielessä sillä oli suuri merkitys tilanteessa. Loppujen lopuksi tunnelma Turkissa on se, että sillä ei ole tulevaisuuden näkymää liittymisestä se on yksi suurimmista tekijöistä, joka pattitilannetta aiheuttaa. Mutta mitä tietysti tapahtuu myöskin, niin demokratia alkaa horjua politiikka lähestymistavat alkoi perusteelta ennen systemaattista. Se johtaa tiettyihin muutoksiin Turkin politiikassa ja yhteiskunnassakin, mikä minua henkilökohtaisesti huolestuttaa, että jos tämä jatkuu pitkään niin nämä muutokset, jotkut niistä voivat jäädä pysyviksi tai ei pysyviksi, mutta juurtuvat enemmän. Sen lisäksi, mitä oli Euroopan on ollut paljon, esimerkiksi nuorison keskuudessa tasavallan perustamista lähtien, huolimatta siitä, että siinä on tietysti paljon ongelmallisiakin puolueita. Se minua huolestuttaa. Iranista esitettiin näkökohta, se mitä tapahtuu, ja käytän tätä metaforaa kun opetankin, että mitä tapahtui, kun Yhdysvallat oli läsnä, Irakissa oli, että Turkki harjoitti tätä ulkopolitiikkaa Yhdysvaltain varjossa ja se ikään kuin, siellä oli väärä havainto tästä varjosta sillä itsellään ja sen vuoksi tämä valtakamppailu on nähtävissä alueella kilpailuasetelma. Eli joskus, kun yritetään analysoida Turkin ulkopolitiikkaa ja sen vaihtoehtoja, valintoja Lähi-idässä, niin vähemmän kuin ideologia islamismi olisi ehkä viisaampaa oletan, että nähdään tämä osana laajempaa valtapeliä. Pääasiassa tietysti Ir- Iran on kilpakumppani. Herra Daffin kysymys siitä, että mitä tapahtuisi, jos Erdoganista tulee presidentti, mitä tapahtuu ulkopolitiikalle, tässä alan spekuloida tietysti monestakin syystä. Ensinnäkin kyllä. Näyttää siltä ikään kuin hänestä tai että nyt hänestä tulee presidentti. He eivät tietysti voi muuttaa perustuslakia sellaisenaan itse, ja kaikki muut puolet ovat tietysti sitä vastaan, mutta PDP ei välttämättä ole sitä vastaan. Mitä me yrityksiä se sitten saa, enkä ole varma, että haluaako Erdogan antaa. No, spekuloin jälleen. On myöskin mahdollisuus, heikko mahdollisuus, mutta sellainen on tieteenharjoittajana minun täytyy näin sanoa, kuten herra Seifertkin sanoi, että saattaa tulla kilpailua. Ei ehkä CHPltä presidenttivaalissa, mutta itse puolueesta. Ja tässä vakava kilpailija olisi Göl. Turkin sisällä on kiistanalaisuutta siitä, että lähtisikö hän tällaiseen kilpailuun, emme tiedä epäjohdonmukaisia viestejä tulee. Näkisin se mahdollisuutena, mutta mahdollisuus se kuitenkin on. No jos nyt oletetaan, että Erdoganista tulee presidenttiä, niin käy. Niin, siinä toivoisin, voimme olevan optimistinen sanoissa, että hän olisi vähemmän nationalistinen, tähän, ei tarvitsisi olla niin paljon enää. Ja siinä mielessä Kyproksen vaalit, jos ne tapahtuvat, no niin kuin odotamme ne tapahtuvan, saattaisivat tarjota mahdollisuuden että tulisi vielä joku läpimurto, en tiedä, mutta toivoisin. Mutta se tarkoittaisi myös, että tulisi Kurdistanille mahdollisuus, mutta spekuloin. Ja lopuksi herra Tanakin kommentti kidutuksesta. Euroopan neuvoston Hamburgerin mietin raportti on, joka väittää, että Turkissa kidutustapaukset vähenevät. Se ei ole kuitenkaan systemaattista, niin kuin 99 oli, tai 90-luvulla oli, mutta kuullaan rankaisemattomuudesta enimmäkseen, joka käsittää tuomiokunnan ja poliisin Armenia, Azerbaidsan, Azerbaidsin kehitys saattaa vaikuttaa hyvältä Turkissa, mutta mikä on sitten avautuminen Armeniaan, se on ongelmista siinä mielessä, että teidän kommenttinne siitä, että mitä EU haluaa, tietysti en voi kertoa, mutta mitä minä voin huomata, on periaatteessa tendenssi että suunnataan pois tästä ulkopolitiikkasuuntautumisesta. Mielestäni se on ongelmallista. Kolme perinteistä huonoa asiaa oikeusjärjestelmässä, koskemattomuus, puolueettomuus ja liika työrasite. Se, mitä hallitus tekee oikeuspaketissa, on, on ei koske niin paljon tätä puolettomuusasiaa, riippumattomuusasiaa, minkä vuoksi tämä äh, oli pettymys. CHP tai oppositio ylipäätänsä, onko se heikko? Olen samaa mieltä, että CHP käy läpi vaikeita aikoja, kun se yrittää reformoida itseään, eikä se ole helppoa, koska puolueen puheenjohtaja yrittää pitää otteessa puolueesta, mutta missä se johtaa? Tällä hetkellä puuttuu kilpailevaa politiikkaa Turkissa, mikä on syy demokratian ongelmiin tällä hetkellä. Thanks Kiitos. Nyt meidän täytyy vetää tämä kokoon, tämä keskustelu. Ja lähettiläs P. hän saa nyt tehdä tämän yhteenvedon keskustelusta. Mm, kiitos paljon. Minä en ole mikään asiantuntija. Tyydyn sanomaan vain muutaman asian joistakin asioista, joita joita täällä on otettu esille. Ja äh, tukeudun omaan kokemukseeni, mitkä ovat tämän <clears throat> pattitilanteen keskeiset syyt. Tietysti yksi osa lankeaa jäsenvaltiolle, toinen osa Turkille, koska on neuvoteltu useista eri kappaleista, onko se sitten neuvostosta jäsenvaltiosta kiinni, että tilanne on pysähdyksissä. Mutta nämä kolme neuvotteluosioita, jotka ovat avoimina, ovatko ne de facto jäädytetty Turkin taholta? Kyllä, ne täytyisi myös ottaa huomioon kuitenkin. Vois, onko liikehdintää tapahtunut Ranskan tai Kyproksen taho? Neuvottelut voitaisiin käynnistää uudestaan. On kuitenkin paljon ihan järkeviä kysymyksiä, joita voi esittää. Kun te katsotte, mitä on tapahtumassa euroalueella, Euroopan kriisissä, niin monet kysymykset nousevat mieliin. 40 prosenttia mm, kauppavaihdosta, Turkin kauppavaihdosta tapahtuu EU-hun, EUn kautta. Investoinnit Turkkiin ovat huomattavia – on vähän vaikea vakuuttaa tai tulla vakuuttuneeksi siitä, että argumentista, että Eurooppa olisi jotenkin muukalaisvihamielinen, tämä ei aina pidä paikkaansa. Ja että pitäisikö tästä päästä eroon. Ja ennen kuin saadaan sataprosenttinen äänestyshalukkuus, niin se kyllä on Turkissakin aika vaikeaa. Jos Turkki loistaa poissaolollaan nousevien arabimaiden tapahtuma pyörteissä, niin kyllä kansalaisyhteiskunnalla on siinä oma osuutensa Turkin armeijan yksi osoitus Turkin voimasta. Egyptin tilannehan ei ole laisinkaan samanlainen, kun te puhutte vähän näin vapaasti, niin ihmiset haluaisivat saada sen tyyppistä demokratiaa arabimaihin, mitä Turkissa on, koska tässä on kyseessä shakkilauta, enkä tiedä mitä siellä shakkilaudan toisessa päässä sitten tapahtuu. Jos ajattelemme kahdenvälisiä suhteita, mitä on tapahtunut, Turkista on tullut Egyptin toiseksi tärkein kauppakumppani EUn jälkeen ja ennen Kiinaa. Egypti on suuri alueellinen suurvalta. Se antaa myös ajattelemisen aihetta Turkille – minä en tästä halua sanoa sen enempää, mutta seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti. Miten, lien, miten tilanne voisi lien, tulla, miten lientysolosuhteet voisivat parantua ja miten rankaisemattomuustilanne voitaisiin korjata. Kyllähän me olemme nähneet, mitä on tapahtunut nälkälakko tapahtumien yhdessä, kun yksi jäsen edustaa tärkeää vähemmistöpuoluetta siinä mielessä, että ei voisi ehkä aina edes puhua vähemmistöä edustavasta puoluetta. Se on niin tärkeä tekijä. Eiväthän nämä, eihän tämä puolue ratkaissut tätä kriisiä hallitus voisi ryhtyä rohkea, rohkeisiin toimenpiteisiin? Kurdikysymyksissä ne ovat tärkeitä. Tärkeisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, mutta ei ole kyse samasta asiasta puhua Öcalanin kanssa tai PKK kanssa. PKK kanssa. Se on aivan joskus kaksi eri asiaa, mutta joka tapauksessa uskon, että uutta dynamiikkaa on synnytetty. Neljä puoluetta haluavat tehdä yhteistyötä, kun PDP sanoi, että että, ne haluavat kolme päivää mietintäaikaa. Kolme muuta puoluetta sanoivat, että jatkamme sitten kolmen päivän jälkeen. Nälkälakkotapauksissa komitea ja keskeytti työnsä odottaakseen tämän puolueen palaamista neuvottelupöytään, mutta en tiedä miten, miten pääministeri voisi nyt keskeyttää tämän hyvin liikkeelle lähteneen uuden dynamiikan, vaikka tulokset eivät ehkä ole vielä kovin kourin tuntuvia, olemme kaukana siitä tilanteesta, että se tyydyttäisi meitä. Pääministeri, jääkö hän, pysykö hän pääministerinä, tuleeko hänestä presidentti amerikkalaistyylisesti, ranskalaismallisesti. Tärkeintä lienee kuitenkin se, että etenemme neuvottelukysymyksissä, viisumikysymyksissä. Jos eh, presidentti Erdogan tulee Brysseliin, se olisi hyvä ja tärkeä asia. Meidän pitää myös jatkata sama, jatkaa samalla. Niin, seuraavasta mietinnöstä voitte lukea sitten näistä asioista, mutta se on vielä kaikki. No niin, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka käyttivät puheenvuoron, jotka antoivat meille uutta tietoa. Mutta vain yhden asian haluaisin nyt kuitenkin nähdä tapahtuvan, nimittäin että se, mitä lähettiläs aivan oikein totesi, että meidän on myöskin seurattava Turkin politiikkaa, mutta entistäkin enemmän meidän tulee myöskin katsoa, mitä jäsenvaltiot tekevät. Sillä jos me haluamme, että Turkilla on rooli, Turkin täytyy olla roolimalli myös siinä mielessä, että se täyttää kaikki poliittiset kriteerit. Tärkeintä on, että maalla on demokratia, jossa on asianmukainen valvonta, mutta se johtaa myös uuteen vastuuseen oppositiolle, koska kaikki, mitä nyt tapahtuu kurdikysymyksessä, sen tekee AKP-puolue. Ja toinen asia on sitten se, että me tarvitsemme riippumattoman puolueettoman oikeuslaitoksen. Mutta siihen tarvitaan tiettyjä malleja, jotka ovat niissä kappaleissa, jotka pitäisi avata ja kavaamista vastuussa ovat EUn jäsenvaltiot. Jos tämä voisi olla osa johtopäätöksiä, niin voisin kiittää kaikkia. Minä tyydyn siirtää toisen valiokunnan kokoukseen, jos joudun esittelemään erään toisen mietinnön, ja kiitos kaikille.